So, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's start our intermeeting for today. Hyvät kollegat, aloitetaanpa Intan kokous tänään. Tervetuloa teille. on varmastikin edessänne esityslista. Onko toiveita muuttaa esityslistaa? Näin ei näytä olevan, joten esityslista on hyväksytty. Kohta kaksi on kokouspöytäkirjojen hyväksyminen, kokoukset 25. marraskuuta ja toinen ja kolmas joulukuuta 2019. Ja tämä on hyväksytty, paitsi jos on vastalauseita kokouksen loppuun mennessä. Kohta kolme puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä. Kokous oli toinen joulukuuta tässä on sama periaate. Jos ei ole huomautettavaa kokouksen, tämän kokouksen loppuun mennessä, päätökset on hyväksytty. Kohta neljä. Puheenjohtajan ilmoitukset. Niin kuin tavallista, tämä kokous välitetään suorana internetiin, joten tervetuloa ihmiset Tessalonikista Tallinnaan, Lissabonista Lüneburgiin, meillä on keskimäärin noin 700 vierailijaa, mikä on aika paljon. Ja totta kai meillä on tulkkaus. Ja puhukaa maltillisella nopeudella. Valitettavasti minun on todettava, tämä Mark Judson jättää tämän valikunnan. Valitettavasti siis hän on jo lähtenyt täältä eh, ensimmäinen tammikuuta. Ja hän siirtyy ulkoasianvaliokunnan sihteeristöön. Ja nyt ehkä me nyt saamme sitten tavallaan jalan oven väliin AFETin ulkoasianvaliokunnan hallinnossa, mikä sinänsä ihan hyvä asia. Kiitos Mark työstä, jota täällä olet tehnyt ja kiitos kaikkea hyvää vastaisuudessa ulkoasianvaliokunnassa. Uusi kollega valiokuntamme sihteeristössä on Diderik de Smet, tervetuloa ja paljon onnea työlle täällä. Ja paljon kärsivällisyyttä, koska täällä on joskus aika kuumaa, mutta me olemme kuitenkin aika mukavia ihmisiä. Paljon onnea! So, and then point five. Sitten kohta viisi. Kysymys on vuotuisesta keskustelusta ilon edustajien kanssa ja olin iloinen siitä, että Rova Curtis on täällä. Hän johtaa normiosastoa kansainvälisessä työjärjestössä. Ja me olemme todella osallisena yhteistyössä kansainvälisen työjärjestön kanssa monien kauppasopimusten yhteydessä, mutta myöskin mitä tulee siihen, että seurataan eri asioiden kehitystä. Ja tässä mielessä tällainen keskustelu on hyvin tärkeää. Ja etenkin kun ajatellaan vuotta 2019, kun ILO täytti 100 vuotta. Joten hyvä Tuomas Köysis, tervetuloa ja saatakin välittömästi puheenvuoron 15 minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minulle on suuri kunnia olla täällä tänään. Kuten kaikki tiedätte, kolmikanta järjestönä, jossa on edustettuna ei pelkästään hallitukset, vaan myös yritykset ja äh, ammattiliitot, eh, ILO on erittäin eh, kriittisessä roolissa, jotta saadaan aikaan tasa-arvoinen pelikenttä maailmanlaajuisesti, jos ottaa huomioon eh, reaalitalouden tarpeet ja luodaan säännöt työmaailmalle, joita tarvitaan kaikissa kestävissä kauppasuhteissa. Ilon mandaatin ytimessä on standardien laatiminen, niiden ratifioimin edistäminen ja niiden täytäntöönpanon valvominen teknisen avun kautta on vieläkin merkittävä kun järjestö on astumassa toiselle vuosisadalleen. Olen iloinen, että voin kertoa teille kehityssuuntauksista ILOssa viime vuonna, kun se juhli 100-vuotisjuhlapäiväänsä ja kertoa teille, miten ILO voi parhaiten auttaa teidän valiokuntaanne. Alustukseni alutan muistutuksella asioista, joista ajateltiin, kun ILO perustettiin. Sen tarkoituksena oli luoda ympäristö reilulle kaupankäynnille. Ne, jotka tuntevat ILOn hyvin, niin pyydän kärsivällisyyttä. En halua pitää itsestäänselvyytenä sitä, että tunnetaan järjestömme. Sitten haluaisin kertoa ILOn standardien laatimisesta. Se on aiheuttaa sen, että ILO on tärkeä viitekehys kansainvälisessä työoikeudessa. Sitten haluaisin kertoa ILOn satavuotisjuhlavuoden huippukohdista ja ne yhteyksistä EU-hun ja haluan kertoa mm, valvonnastamme. Ja sitten lopuksi haluan kertoa yhteyksistämme EU-hun, jotta pystymme edistämään työstandardien noudattamista paikan päällä EUn kauppakumppanien kanssa. Silloin kun eh, ILO perustettiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, se mandaattinsa kautta on luonut eh, perustat maailmanlaajuisille eh, maailman standardeille. Epäreilu kilpailu, ajatus ensimmäisenä nousi esiin meidän peruskirjassamme, jonka mukaan äh, epäreilu äh, työntekijöiden ähm, epäily työlainsäädäntö on ähm, ongelmallista suhteessa muihin maihin ja lisäksi äh, tunnistettiin kaikki ne säännöt, joita kaikkien järjestön jäsenten on noudatettava pakotyönstä ja lapsityövoimasta luopuminen, yhdistymisen vapaus ja työehtosopimusneuvottelut. Ähm, vuosikymmen myöhemmin nousi esiin ajatus, että näiden perusperiaatteen rikkominen mistä ei saataisi pitää legitiimenä kilpailuetuna, ja kaikki ILOn jäsenet hyväksyivät tämän julistuksessa sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja reilusta globalisaatiosta. Tämä antoi ILOlle mahdollisuuden tukea jäseniä, jotka halusivat edistää sen tavoitteita yhteydessä kahdenvälisissä ja monenvälisissä sopimuksissa. Nyt menen toiseen ähm, asiakohtaan, nimittäin ILO-standardien merkitys kaupan välineinä. IL on ollut saanut legitiimiytensä työlainsäädännön parissa mekanismiensa kautta, jotka laativat standardeja vuoropuhelun kautta yritysmaailman, työmaailman ja hallitusten välillä. Meillä on raportointi ja valitukseen perustuva arviointi, kolmikantaneuvottelut ja riippumaton arviointi. Meillä on vuosisadan kokemus standardien laatimisesta ja valvomisesta, ja tämä on pohjana eh, sille, että ILOlla on kilpailuetua kansainvälisten järjestöjen järjestelmässä. Ja sitten eh, nyt kun puhun eh, ILOn satavuotisjuhlista, niin varmaan ole mikään yllätys, että kaiken juhlahumun keskellä ne saavutukset, joita erityisesti haluaisin korostaa tänään, liittyvät siihen, että ILO on vieläkin merkittävä standardien laatimiselin tässä tärkeämmän on suuri tuki, joka kansainvälisessä vuotuisessa konferenssissa annettiin. ILO on 110 konferenssi. Siinä kiinnitettiin huomiota erityisesti väkivaltaan ja häirintään työpaikalla. Osallistavalla ja sukupuolinäkökohdat huomioon ottavalla tavalla tämä puitteisto on tarpeen, jotta kansainvälisessä yhteisössä voidaan toimia väkivaltaa ja häirintää vastaan työpaikalla ja poistaa se. Standardien kolmikantaneuvottelut keskustelivat laajasti tästä globaalista tutkimuksesta, jonka riippumaton asiantuntijaryhmä teki sosiaalisesta suojelusta. ILOn jäsenet korostivat, kuinka tärkeä sosiaalinen suojelu on globaalissa kehityksessä ja tämän suosituksen on erityinen merkitys köyhyyden, epätasa-arvon ja syrjäytymisen torjumisessa, jotta saadaan aikaan universaalit oikeudet, jotka varmistavat terveen ja arvokkaan elämän. Lisäksi tehtävänämme on keskustella 24 tapauksesta, jotka liittyvät yleissopimusten ratifiointiin. Kuten voidaan olottaa, monet näistä tapauksista liittyvät huolestuttaviin tapauksiin, yleissopimusten soveltamisessa, esimerkiksi äh, kun on kyse yhdistymisvapaus- tai työehtosopimusneuvotteluyleissopimuksesta. Niiden soveltaminen on ollut korkealla esityslistalla. On keskusteltu Algeriasta, Brasiliasta, Egyptistä, Fidjistä, Honduraksesta, Kazakstanista, Filippiineistä, Uruguaista ja Zimbabwen tapauksista. Äh, Kasakstanin tapaus, jota korostettiin, on erityinen tapaus, jossa on äh, todella epäonnistuttu ratifioiden yleissopimusten täytäntöönpanossa. Lapsityövoimatapaukset äh, koskivat Kapoverdea, Etiopiaa, Irakia ja Laosia. Lisäksi keskusteltiin pakkotyön tilanteesta valko ja Myanmarissa. Libya ja Tajikistan nostettiin esiin ja keskusteltiin niiden kohdalla yleissopimuksesta, joka koskee syrjintää työpaikalla. Työsuojelutarkastukset ja kolmikantaneuvottelut ovat erityisen tärkeitä ja keskustelimme tässä yhteydessä Intiasta ja Serbiasta, Intian kohdalla työsuojelutarkastuksista ja sitten El Salvadorin kohdalla kolmikantaneuvotteluista. Lisäksi keskustelimme teknisistä yleissopimuksista, esimerkiksi Bolivia, vähimmäispalkan määrittely ja Nicaragua liittyen sosiaalipolitiikkaan. Yhteisymmärryksessä päästiin johtopäätöksiin ja tehtiin suosituksia jokaisen keskustelun päätteeksi ja voitte löytää pöytäkirjat ILOn nettisivulta, mutta kerron teille muutaman huippukohdan. Keskustelu, joka koski Brasiliaa, liittyy kysymykseen, millaisia tavoitteita ja tarkoituksia työehtosopimusneuvotteluilla on. Mm, tarkistukset mahdollistavat äh, nyt sen, että siellä työehtosopimukset ähm, poikkeavat äh, yleissopimuksesta ja näkemykset äh, konferenssissa olivat eri mielisiä siitä, onko tällainen lähestymistapa mahdollinen. Ja sitten suositettiin, että tämän uudistuksen vaikutuksia valvottaisiin. Riippumaton asiantuntijaryhmä on kuitenkin sitä mieltä, että lainsäädäntö, joka koskee tiettyjä työn osia, on ehkä yleissopimuksen mukaista kuitenkin tällainen yleinen määräys, joka asettaa työsuojelun sivuun laajalti olisi työehtosopimusneuvotteluperiaatteiden vastainen. Tämä olisi ristiriidassa sen hierarkian mukaisesti, jossa laki äh, sovel on minimistandardi ja työehtosopimus. Neuvottelujen tarkoituksena on antaa äh, paremmat äh, mahdollisuudet. Etiopian kohdalla ähm, konferenssi ehdotti, että toimitaan ja vahvistetaan työsuojelua ja varmistetaan inhimillisiä, materiaalisia ja rahoituksellisia resursseja lapsityövoiman poistamiseksi pakollisella koulutuksella on suuri vaikutus lapsityövoiman määrään ja siksi hallitusta suositettiin taata vapaa ja ilmainen koulutus kaikille lapsille 14-vuotiaaksi asti. Parannukset kansalaisjärjestöjulistukseen 2019 toivotettiin tervetulleeksi, koska ne täydentävät kansalaisyhteiskunnan toimintaa tässä maassa. Sitten annettiin suosituksia Intian hallitukselle, että se parantaisi työ tarkastuksiaan. Annetaan työtarkastajille täydet valtuudet tehdä rutiini- ja yllätystarkastuksia ja aloittaa oikeusmenettelyt. Lisäksi että luodaan työrekisterit ja kerätään tietoja ja varmistetaan, että itsetarkastus ei vähennä työtarkastajien oikeuksia. Sitten keskustelu pakkotyövoimasta Myanmarissa liittyy tutkimusvaliokunnan suosituksiin. Tutkimusvaliokunta puolestettiin vuonna 1997. Kolmikantakomitea ehdotti, että hallitus jatkaisi toimia, jotta voitaisiin poistaa pakkotyövoima siviiliviranomaisten tai sotilasviranomaisten harjoittama pakkotyövoima eh, ja että annettaisiin korvauksia uhreille ja että vahvistettaisiin yhteistyötä ILOn kanssa eh, toimintasuunnitelman kautta, jotta pystytään eh, laatia todellinen mekanismi pakkotyövoimavalitusten käsittelemiseksi. Sitten Filippiin kohdalla keskusteltiin ammattiyhdistys aktiivien tappoihin ja pyysimme, että hallitus tutkisi ammattiyhdistyksiin kohdistuvaa väkivaltaa ja varmistaisi, että syylliset rankaistaisiin. Valvontaviranomaisille olisi annettava riittäviä määrärahoja ja rankaisemattomuutta torjuttava. Ja sitten pitäisi olla korkeatason kolmikanta elin, joka seuraisi tätä mm, edistystä. Sitten ILO käynnisti myös ratifiointikampanjan nyt juhlavuotena ja saimme 70 uutta ratifiointia aikaan ympäri maailmaa ja nyt 44 uutta välinettä on astunut voimaan. Samanaikaisesti ILO valvoo kansainvälisten työstandardien noudattamista jotta ne ovat ajan tasalla ja vahvoja. Ja lopuksi olisin sanoa, että näiden mekanismien avulla ILO on tehnyt vuosikymmenen aikana hyvin läheistä yhteistyötä EU-toimielinten kanssa, jotta voidaan varmistaa ILO-sopimusten noudattaminen eri kauppasopimuksissa ja vapaakauppasopimuksessa on korostettu synergioita, joita voidaan saada aikaan toimielinten välillä, jotta voimme saavuttaa yhteiset tavoitteemme. ILOn standardointiyksikkö on tukenut EUn hankkeita, jotta voidaan tukea jäsenvaltioita, jotta ne noudattavat täysin työ, maailman työlainsäädännön oikeuksia. Olemme onnistuneet varmistamaan paremman täytäntöönpanon esimerkiksi Armeniassa, Bangladesissa, Kapoverdessa, Guatemalassa, Myanmarissa, Pakistanissa, Filippiineissä, Taimaassa ja Vietnamissa. Tämä ähm, kauppa ihmisarvoisesta työstä projekti vie myös eteenpäin tätä tavoitetta. Tarkoituksena on ei pelkästään mm, parantaa kauppasopimuksen vaikutusta, vaan myös varmistaa kansainvälisten työoikeutta koskevien standardien noudattaminen. Myöskin Filippiinien hankalassa ympäristössä hallitus on myöntänyt, että on puutettava Äh, tilanteeseen ja rankaisemattomuuteen ja Jelo on äh, kerännyt äh, tietoa niistä asioista, joihin pitäisi puuttua. Ja Erityisesti otamme huomioon haasteet, jotka liittyvät globalisaatioon. ILOn jäsenet ovat äh, laatineet prioriteetit järjestölle tulevaisuutta varten. Näiden joukossa on muun muassa sellaisen kaupapolitiikan edistäminen, joka varmistaa ähm, ihmisarvoisen työn ja tuottavuuden. Ja äh, viime vuonna hyväksyttiin päätöslauselmia, jotka tukevat näitä yhteisiä arvojamme. Äh, kun otetaan huomioon, että työlainsäädäntö varmistaa myös sosiaalisen yhteiskunnallisen rauhan. EU:ssa on edistetty näitä tavoitteita. Erityisesti teidän valiokunnalle merkittävä on se, että neuvoston päätöslaus päätöselmassa vaaditaan ihmiskeskeistä työtä, ihmisarvoista työtä ja sen edistämässä monenkeskisessä järjestelmässä, taloudessa, työelämässä, kaupassa, teollisuuspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä ihmiskeskeisen kasvun menestys riippuu tästä johdonmukaisuudesta ja toivon tervetulleeksi mahdollisuuden edistää yhteistyötämme tällä saralla. Kiitoksia. Thanks a lot. Kiitos tästä yleiskatsauksesta. Ja nyt puheenvuoron saavat jäsenet. Ensimmäinen on edustaja Veija. Yes, thank you very much for your... Paljon kiitoksia erittäin hyvästä esityksestä. Toin kovasti suurinta osaa siitä, mitä sanoitte. Kysymykseni koskee ilon määräyksiä. Mikä on arviointinne ilon määräysten noudattamisesta EUn vapaakauppasopimuksissa? Miten ajattelette, että vastaiset asetukset auttaisivat siinä, että täytäntöönpannon aste olisi korkeampi? Merci, président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tuosta kattavasta esityksestä, joka koskee maailman työjärjestön globaalia tehtävää, mutta puhuisin täsmällisemmin EUn kahdenvälisistä kauppasopimuksista. Te sanoitte, että näillä kahdenvälisillä sopimuksilla on myönteinen vaikutus. Minä haluaisin tietää, miten te työskentelette EUn kanssa ja erityisesti komission kanssa vahvistaaksenne mahdollisesti EU, parlamentin parlamentin yhteistyöllä. Miten te työskentelette kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi? Kiitos Katlin. Kiitos. Kiitos, Kiitos tästä yleiskatsauksesta. Minusta tämä on erittäin tärkeää. Minulla olisi muutama kysymys. Ensimmäinen on hiukan yleisempi. Riippumatta nyt siitä, mitä valtioita tarkastellaan, näettekö jonkin yleisen trendin, mitä tulee ilon yleisopimukseen ja toimeenpanoon, myönteisen tai kielteisen trendin, Ehkä tämä on vaikea kysymys, mutta totta kai se on asia, joka kiinnostaa tätä valiokuntaa, on se, missä meillä on kauppasuhteita, GSP, vapaakauppasopimuksia, että niillä on myönteinen vaikutus ja miten ne vaikuttavat, miten ne toimivat, <clears throat> miten uskotte, ajattelen muita kysymyksiä, miten tällainen kattavampi sopimuspohjainen äh, toiminta, joka liittyy siis ihmisoikeuksiin ja työstandardeihin, joka perustuisi myöskin mahdollisiin seuraamuksiin. Auttaisiko se näiden toimeenpanemisessa? Ja vielä viimeinen kysymys. Te puhuitte hiukan uusista työn muodoista, uusista sektoreista. Tarvitsemmeko me uusia standardeja työvoimaa varten tulevaisuudessa ja mitä ne olisivat nämä uudet standardit? Thanks a lot. Kiitos. Heidi Hautala. Yeah, thank you very much. Kiitos. On itsestään selvää, että ILO on hyvin tärkeä kumppani meidän valiokunnallemme, koska kauppasopimukset usein ovat sellaisia, että työ, lainsäädäntö ja työntekijöiden oikeudet ovat usein tällainen kompastuskivi, mutta hyvin tärkeä kysymys, jota tulemme äänestämään huomenna, joka liittyy joka on siis vapakauppasopimus Vietnamin kanssa, olemme nähneet hyvin lupaavaa kehitystä työlainsäädännön osalta, mutta jos katsoo tätä niin, että vertaa sitä muutoksia, joita on ollut rikoslainsäädännössä, jotka ovat olleet, niin hyvin voidaan todeta, että saavutetut oikeudet työlainsäädännön puitteissa, esimerkiksi järjestäytymisoikeus, yhdistymisoikeus, voidaan tavallaan muuttaa mitättömiksi, jos on kysymys määräyksistä, jotka löytyvät rikoslainsäädännöstä – mikä voisi olla tie ulos tästä tilanteesta? Ja toinen kysymys. Niin kuin tiedätte, olemme paljon nyt keskustelleet monissa poliittisissa valiokunnissa ihmisoikeuksiin liittyvästä siitä niiden tarkasta noudattamisesta toiminta, toiminta, toimitusketjuissa, eli vuosien ajan esimerkiksi Malesiassa, jossa joka on siis tärkein kumintuottaja, se on maa, joka tuottaa hyvän, hyvin suurin osan esimerkiksi kumikäsineistä ja kondomeista. Eh, olemme saaneet sen kuvan, että osa tällaisesta on sellaista, että siinä on työvoimaa, joka on sidottu tähän työnantajan, eli voidaan siis puhua tällaisena nykyaikaisena orjuutena. Yhdysvalto on puhunut siitä, että vuodessa 2016 niin heillä on kielto tuotteista – tuotteiden osatoissa on, joiden valmistamiseen liittyy orjuutta ja aikaa, jos seuraukset eivät ole kuitenkaan niin hyviä, koska työntekijöiden tilanne, tilanne ei siihen sitä välttämättä käsitellä tällaisessa tilanteessa, mutta se on voimakas viesti siitä, että meidän tyyppisen yhteiskuntamme, että niiden ei tulisi suvaita orjuutta – tällaisissa toimintaketjuissa, miten, toimitusketjuissa, miten te sanoisitte, miten EU tulisi toimia tällaisissa tilanteissa? Thank you. Kiitos. Kiitos esityksestä. Kysymykseni koskee toista kauppasopimusta, joka on valiokunnan listalla eu verkossuur vaikka ihan niin pieni kuin muut. Mainitsitte Brasilian ja annoitte ymmärtää, että kaksi ILOn komitea tuli vähän erilaisia johtopäätöksiä tästä tilanteesta. Minä mietityttää, mitä ILO konkreettisesti tekee sen eteen, että Bolsonaro pyrkii purkamaan työlainsäädäntöä erittäin konkreettisesti. Inma. Inma. Inma. Siirrä. Kiitos puheenjohtaja. Ja pyydän anteeksi sitä, että tuli hiukan myöhässä ja haluan myöskin kiittää teitä esityksestä ennen kaikkea sitä erinomaista työstä haluan kiittää, jota teidän organisaationne tekee koko maailmassa. Meillä on se kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy siihen, miten te arvioitte sitä roolia, joka on tällä valiokunnalla siinä, että vahvistetaan kestävän kehityksen lukuja vakaussopimuksia, miten me voisimme lähteä liikkeelle siitä, että näitä syvennettäisiin entistä enemmän. Ja toinen asia, mitä tulee maihin, joilla on työlainsäädäntö, joka on pitkälle eden, edistynyttä, mutta jos kuitenkin on sitten viivettä näiden toimeenpanossa, mikä on arvio, jonka te teette tästä? Ajattelette tätä kenties kriittisesti, miksi Euroopan unionin maiden osalta, miten arvioitte sitä, mikä on kehityksen taso, ajatellen työntekijöiden olosuhteita, ajatellen ennen kaikkea talouskriisiä ja selkeästilannetta ja sen aiheuttamia viiveitä erinäisissä jäsenvaltioissa. Ja lopuksi kysymys, jonka Katleen esitti, joka kos, niin miten voisimme edistää tällaisia järjestelmiä, jotka perustuvat seuraamuksiin, voisivatko niitä olla tehokkaampia kun ajatellaan niitä sitoumuksia, joita on, jotka liittyvät sitten itse asiassa työntekijöiden oikeuksiin. Kiitos. Christoph Hansen. Christoph Hansen. Yes, uh, thank you Bernd and uh, thank you very niin, kiitoksia Bernd ja kiitos oikein paljon erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Ja aikaisemmassa Intaa-kokouksessa meillä oli yksi kolleganne paikalla, joka vastasi kysymykseen, että on ollut huomattavaa nopeutusta ilo yleissopimusten täytäntöönpanossa – sen jälkeen, kun EU-neuvottelut eh, e eh, muuttuivat intensiivisemmäksi. Nyt meillä on siis eh, uusi asia sopimusluonnoksessa, josta äänestämme huomenna. Siinä pyydämme parlamentin valista valiokuntaa EUn ja Vietnamin välillä, joka ainoastaan työstää kauppasopimuksen täytäntöönpanoja niiden yleissopimusten, jotka sieltä löytyvät. Eli millaisena näette tämän uuden välineen? Olisiko se olla eh, roolimalli tulevia sopimuksia silmällä pitäen? Mikä tässä sopimuksessa on erityistä ja millaisena näette tämän uuden lisän, jonka tuomme tämän uuden välinen kautta? Helmut Scholz. Okay. Kiitos. Ehkä kaksi täydentävää kommenttia. Kollegat ovat esille, ottaneet esille monia kysymyksiä, joista minäkin olen yhtä mieltä. Kaupasta vastaavana valiokuntana me emme ole vastuussa pelkästään kauppasopimusten solmimisesta, vaan myöskin niiden toimeenpanosta. Haluamme nähdä, mitä tapahtuu todellisuudessa tällaisissa kysymyksissä. Esimerkiksi jos on eh, kestävän kehityksen luku tai sellainen, joka ottaa huomioon ihmisoikeuskysymyksiä, jotka ovat tärkeä ulottuvuus tässä. Ja minua kiinnostaisi, miten te arvioitte sen, miten te ILOna seuraatte kysymyksiä, jotka liittyvät eh, toimeenpanoon Katsotteko te sitä, äh, mitä tapahtuu siinä, miten miksi ankkuroidaan työn normeja todellisuuteen? Mitä viestejä olisi meille siitä, että esimerkiksi uusien äh, sop- neuvottelujen aikaansaamisessa, uusien sopimusten aikaansaamisessa voitaisiin nämä ottaa voimakkaammin keskipisteeseen? Ja mikä on tämä seurantaprosessi? Miten me saamme aikaan tällaisia toimenpanomekanismeja, koska saattaa vielä hyvin pitkään, 15 vuotta esimerkiksi, että voidaan nähdä, mitä todella on parantunut. Ja totta kai talouden yhteistyö jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa myös alueiden sisällä, EUn sisälläkin, miten tässä tapahtuu. Todennäköisesti, joka minua se oli se, se, että meillä oli EU-merkosuussopimusta koskeva konferenssi, jonka me ryhmänä järjestimme, ja siellä meillä oli mustien brasilaisten edustaja. Hän sanoi, että riippumatta siitä, mitä me sovimme kauppapolitiikan alueella, lainsäädäntö Brasiliassa on, on sellainen, että se, nämä henkilöt ovat vapaata ristaa poliisin toiminnalle tällä hetkellä, koska poliisilla on tällainen lainsäädäntö käytössä, joka mahdollistaa sen, että riippumatta todellisista faktoista – he voivat, poliisi voi käyttää ampuma-aseita ja todellakin vaarantaa tällaisten ihmisten elämän. Ja että voi, poliisi voi toimia tällaisessa tilanteessa rankaisematta. Ja tämä on sellainen asia, joka pitää pitäytyisi pitää mielessä, siis yhteiskunnan realiteetti silloin, kun puhutaan kauppapolitiikasta. Ja toimintamme kautta meidän täytyisi myöskin saada aikaan muutoksia reaalisissa tilanteissa paikan päällä. Miten tätä mietitään, kun puhutaan näistä normeista ja lainsäädännöstä. Ja nyt Rova Köytsistä mainitsitte tilanteen Kasakstanissa. Kasakstanhan on, on äh, MCn isäntänä kesäkuussa ja totta kai monet ministerit matkustavat silloin, siis ministerineuvoston kokoukseen ja myöskin kansainvälisen kaupan valikunta matkustaa silloin Kasakstaniin. Tällä saattaa olla tiettyä vipuvaikutusta ajatellen keskusteluihin, joita käydään Kasakstanin hallituksen kanssa. Mikä olisi teidän neuvonne meille? Mitä, mikä pitäisi olla tärkein keskipiste meille keskusteluissa, jotta tilanne voisi parantua ajatellen nimenomaan ilon yleissopimuksia? Paljon kysymyksiä ja nyt on sitten teidän vuoronne. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Yritän reagoida parhaani mukaan kaikkiin kysymyksiin. Mutta huomattakaa minulle, jos jotain menee ohi. Voisin aloittaa. yleisemmistä kysymyksistä ja siitä, miten e ilo mieltää EUn kauppasopimuksissa olevat säädökset ja niiden täytäntöönpanon, ja sitten siirtyisin tästä yksityiskohtaisempiin tapahtumiin. ILO, kuten tiedätte, ei itsessään aseta sanktioita, eikä se ryhdy sanktioihin. Miemarin pakkotyö oli lähimpänä tätä kuitenkin, ja kun me pyysimme jäsenmaita arvioimaan kauppasuhteitaan Myanmarin kanssa. Tämä oli vuosisadan alussa. Mutta se ei itsessään asetta kaupan rajoitteita. Sen tehtävä on asettaa kansainvälisiä työstä koskevia standardeja ja kentällä sen tehtävä on täältä ylläpitää vuoropuhelua. Sille on tärkeää sekä vuoropuhelu hallituksen kanssa että vuoropuhelun maan sisällä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Ja siksi me yhtäältä keskitymme äh, kansalaisyhteiskunnan rooliin, neuvonantoon, mekanismeihin maan sisällä, jotta eri osapuolet tulevat näkyville ja suosituksia voidaan tehdä. Tämä on erittäin tärkeää ilon valvontatehtävissä, kun se on vuoropuolussa hallitusten kanssa, kun se kuulee ongelmista täytäntöönpanon suhteen, ei kauppasopimusten täytäntöönpanosta, vaan on standardien täytäntöönpanosta, ne, jotka koskevat joko työn liittyviä perusoikeuksia tai sitten työ ELOn yleissopimuksiin koskevia ongelmia tai sitten kauppasopimuksien ongelmia. Viime vuosina me olemme olleet enenevästi yhteistyössä komission kanssa ja se on ollut perustavassa asemassa, koska nämä me olemme yhdessä kyenneet tunnistamaan prioriteettimaat että joissa on tarvetta toimille, mutta iässä täytyy myös avoimesti kyetä to- saamaan liikettä aikaan kentällä. Ja jolloin täytyy kyetä tunnistamaan sille relevantit kysymykset sen toimessa vuoropuolussa maiden kanssa. Me olemme laitaneet toimintaohjelmia ja tiekarttoja ja me voimme sanoa, että me olemme näin, että tärkeitä askeleita on otettu. Tässä vietettiin Vietnamiin ja siihen, että kauppasopimuksen luoma paine aiheuttaa muutoksia. ILOlle kriittinen askel on yleissopimuksen ratifioiminen. Se voi kuulostaa merkityksettömältä, mutta se varmistaa sen, että ILO jatkuvasti omien mekanismien kautta arvioi tilannetta. Ilman ratifiointia ei voi arvioida tilannetta maassa. Tätä ratifiointi on erittäin tärkeä ensimmäinen askel. Ratifioinnin lisäksi on kysymys täytäntöönpanoista. Kysymys on tiekartoista, joihin nämä maat ovat sitoutuneet sekä EUn painostuksen vuoksi, että siksi, että ELO on kiinnittänyt, kääntänyt taskulampun jollekin alueelle ja se on aikaan saanut saavutuksia. Palatakseni Vietnamiin, tässä viitattiin työmarkkinoiden lainsäädäntöön, siellä on tapahtunut merkittäviä muutoksia työlainsäädännössä ja järjestäytyminen on mahdollista työpaikkatasolla ja, ja, ja järjestäytymisvapaus on asteittain kasvanut ja tämä on tärkeää että ILOlle, koska voimme olla mukana tässä prosessissa. Ja kun me siirrymme kohti täsmisratifiointia kohti ja järjestäytymisvapausta kohti. Eli teillä on omat sopimuksenne ja meillä on valvontamekanismimme ja tämä antaa meille toivottavasti kentällä virastojemme kautta kentällä oleville projekteille enemmän vääntöä, välttää se, että rikosoikeutta käytettäisiin tavalla, joka olisi ilon perustavia periaatteita vastaan. Ja näin me pääsemme eteenpäin, voimme varmistaa, että kaikki lainsäädäntö on ilon sopimuksen mukaista. Jos me tarkastelemme kokonaistrendejä, olen ollut 32 vuotta kansainvälisten työstandardien osastossa ja voin ehkä vähän puhua, kun on satavuotisjuhlat lähestyvät. Se, että me voimme viitata työn perusperiaatteisiin ja kansainvälisen työ yleissopimuksiin, vapaakauppasopimuksissa se on ollut erittäin tärkeää. Sanatan merkitystä ILOlle. Se mahdollistaa sen, että ILO on, voinut, on, on keskitytty ILOn huolenaiheisiin. Ja se on auttanut meitä sellaisten maiden kanssa, joissa muuten menestystä ei olisi ehkä tullut. Tässä on myös kysymys, mitä linkkejä meillä on kestävän kehityksen tavoitteisiin. ILO on erittäin ylpeä siitä, että se on vastuussa useamman indikaattorin ja tavoitteen arvioinnissa. Yksi koskee järjestäytymisvapautta, että alkaa tehdä työehtosopimuksia. Me arvioimme, mitä edistystä on tapahtunut tuon kestävän kehityksen indikaattorin suhteen 882 suhteen siis. Tässä käytetään ILOn valvontamekanismeja ja arviointa, jotta saataisiin kvantitatiivinen kuva edistyksestä. Tämä olisi julkista tietoa. Tämä informaatio mahdollistaa sen, että myös muut, joilla on kauppajärjestelyitä, ne voivat arvioida, onko maa mennyt eteenpäin vai taaksepäin. Me arvioimme myöskin samapalkkaisuuden ja lapsityön suhteen edistämistä. Tämäkin antaa lisää tuolta purjeisiin meille. Se, että me olemme perillä todellisuudesta kentällä, sitä auttaa se, että, että me olemme organisaatioissa sekä työntekijät että työnantajat ovat mukana, ja nämä osapuolet eivät mitenkään epäröi kääntyä puoleemme, jos se toteavat, että näitä yleisömyksiä ei noudateta kentällä. Ja tämä, tämä tapahtuu säännönmukaisesti. Ja kun tarkastelemme jotain näistä maista, puhuttiin Brasiliasta, Mercosurissa esimerkiksi. Ensiksi selkeyttäisin, että oli näkemyseroja työntekijöiden ja työnantajien kanssa työehtosopimusoikeuden suhteen ja mitä tämä normihierarkia merkitsee. Suositus on arvioida vaikutusta. Asiantuntijakomitea on omaksunut kantansa. Ja se on sitä mieltä, että on ongelma, jos oikeusvaltioperiaatetta ei vähimmäistasolla voida taata. On aina mahdollisuus tehdä valituksia hallituksia kohtaan. Brasilian tapauksessa on eh, yhteiset ja liitot ovat tehneet valituksia ILOlle valitettu myöskin alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen noudattamisesta. Meillä on nyt elin, joka tehtävä on arvioida tuota, tuota valitusta ja esittää, esittää päätelmänsä tehdä suosituksia. Tämä on osa vuoropuhelua hallituksen kanssa. Me haluamme olla yhteistyössä, me haluamme tehdä suosituksia. Me haluamme kuulla kauppasopimuksesta, onko myöskin vääntöä. Me haluamme saada perille tämä viesti, että tämä on tärkeää ryhtyä toimiin suositusten suhteen. Kysymys uusista työn muodoista ja tarvitaanko uusia standardeja. ILAn asiantuntijakomiteaa pyydettiin esittämään kantansa ja se helmikuussa tulee ilmaisemaan kantansa. Sitä pyrittiin arvioimaan useampia välineitä, muun muassa ilon tukitoimia, avustuskeinoja, niiden täytäntöönpanoja. tämä koskee välittömästi uusia työmuotoja, koska kysymys on suosituksista, jotka koskevat ää, työntekijän, työnantajan suhteen suuntumisesta Kysymys on myös kotityöstä ja siitä, missä on kytköksiä. Millainen suhde, työ, työsuhde on olemassa ja kuka on työllistynyt. Kaikkea tätä käsitellään raportissa, josta keskustellaan ilon konferenssissa. Me katsomme, onko ilon jäsenten keskuudessa ruokahalua sen suhteen, että meillä olisi uusi standardi tällä alueella. Tästä jäsenvaltiot päättäisivät konsensuaalisesti. Sitten due diligence ihmisoikeuskysymyksessä pakkotyöt, maailmanlaajuiset toimitusketjut. Yksi asia, että teemme projekteissa komission kanssa – on taata se, että me luomme yhteyksiä yritysmaailmaan. Onpa kysymys sitten työmarkkinan osapuolitasolla tai kansallisella tasolla. Minkälaisia velvollisuuksia niillä on noudattaa työn perusperiaatteita? Tässä meillä on me olemme kentällä, kansalliset työnantajajärjestöt puhuvat yritysten kanssa ja myös kansallisten järjestöjen pitää viestiä, lähettää viestejä kentälle, jäsenistölle, sitten Kasakstaan. me osoitamme, että Kazakstan on e- erittäin vakava epäonnistuminen. Siellä on aitoja heikkouksia järjestäytymisvapauden suhteen sekä ammattiliittojen suhteen että työnantajajärjestöjen suhteen, niin tämä on huolenaihe ILO jäsenosapuolten suhteen, sillä jos ei voida taata, että jonkun jäsen edustuksellisuus on aitoa edustuksellisuutta, Näissä heikennetään organisaatiota. Ja hallituksella on kolmikanta missio, jonka me saimme tehtäväksemme yli vuosi sitten. Meillä on työkartta, Englannin kartta lainsäädännön muuttamiseksi, että työntekijät voisivat liittyä haluamaansa liittoon ja että työnantajat voisivat järjestäytyä hallituksen kontrollia ja että olisi aitoa vuoropuhelua maassa. Tämä oli kriittistä. Ja edistys jumiutui. Kaikki elämät ovat olemassa. Lainsäädäntö on jopa luonnosteltu. Sitten kun lainsäädäntö on hyväksytty, sitä pitää täytyy täytäntöön panna muutosten hengessä – ensimmäisenä keinona tehdä selväksi hallitukselle, että on tärkeää hyväksymään lainsäädäntömuutokset, jotka avaisivat tietä suuremmalle järjestäytymisasteelle. Kaikki tällaiset toimet olisivat hyväksi. Myös tuntuu, että hallitus jo vähän tuntee ja jonkun verran ulkopuolista painetta. Mä äskettäin antaneet ymmärtää, että ovat valmiita työskentelemään aika nopeasti lainsäädännön hyväksymisessä. Eipä sen liian hankalaa pitäisi olla. jos poliittista tahtoa on. Ne komission toimet olisivat tervetulleita. En ole varma, oliko vastannut kaikkiin kysymyksiin, joten jos siellä on lisää, kuulen mielelläni. Kiitoksia, mutta katoitte eh, oikein hyvin kysymysten eh, kysymykset. Nyt sitten eh, komissio Madeleine Tuninga, joka on yksikön päällikkö kestävä kehityksen yksikössä vastaa. Me olemme tavallaan kaksoset, trade ja kaupan ja työasioiden pääosasta. Haluaisin entää puheenvuoron Luiselle ja minä tulen täydentämään sitten kauppakysymyksestä. Kiitos puheenjohtaja. On hyvin selvää, että valikunta on erittäin tietoinen ILOn työstä ja meidän yhteistyöstämme. Haluaisin lisätä tähän sen, että me koordinoimme hyvin voimakkaasti jäsenvaltioiden kanssa toimintaa Genevessä. Unioni puhuu yhdellä äänellä ILOssa, joskus hyvin vaikeistakin kysymyksistä, Kysymys on todellakin, että arvostellaan maita vakavista ihmisoikeus- työ rikkomuksesta Meillä on todellakin hyvin voimakasta koordinointia. Viime vuoden kesäkuussa, kun oli tämä vuosisadan julistus, jolla puhuttiin työn suojelusta. Siitä oli tulossa yksi perusoikeuksista työn osalta, ja tässä EUlla oli hyvin tärkeä rooli. Rova Curtis mainitsi myös sen, miten hyväksyttiin 1.90 yhteisömys, joka koskee häirintää työpaikalla. Ja siinä unioni oli todella tiukkana. On hyvin selvää, että kummallakin organisaatiolla on tavoitteena tukea monenkeskisyyttä, sitä, että kaikki saavat kunnollista työtä, tuemme ihmisoikeuksia ja meidän toimintasuuntamme ovat hyvin yhteensopivat. ILOlla on kolme tärkeää merkitystä meille. Yksi on normien vakiinnuttaminen, se menee kauppaan pitemmälle. Ensimmäinen normi, joka koskee esimerkiksi työtä merillä, lyötiin lukoin vuonna 1920, 100 vuotta sitten. Ja ne työntekijät käytetään hyväksymistä kalastuksesta ja meri, merenkulun alla heillä on nyt normit siitä, jotka liittyvät lepoaikaan, palkkaan ja myöskin turvallis, työturvallisuuteen. On monia alueita, joilla ILO tekee työtä. Sillä on erityisiä normeja, jotka helpottavat meitä sen löytämisessä, kuka rikkoo näitä normeja. Tärkeää, että me ei ole mitään eurooppalaisia normeja, vaan maailmanlaajuisia normeja. Jos me käymme kolmansien maiden puoleen ja pyydämme, että ne toteuttavat näitä, silloin kysymys on siitä, että he toteuttaisivat eu ihmisoikeuksia, vaan maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä normeja. Sitten järjestelmä, joka liittyy ohjaukseen, joka on meille hyvin tärkeää, Jotkin asiat ovat sellaisia, että ne ovat täältä kolmikanta taholta ja jotkut taas asiantuntijataholta, jotka liittyvät tiettyjen normien toimeenpanoon. Mutta itse asiassa tätä kautta saamme hyvin tärkeää substanssia yksityiskohdista, jotka liittyvät näihin tärkeisiin kysymyksiin. Ja kolmanneksi, kun meidän pitää panna toimeen toimenpiteitä jossakin maassa, me luotamme tietysti myöskin ILOn toimistojen asiantuntemuksen kautta maailmaa. Totta kai me pitää tunnustaa kuten Rova Curtis mainitsi, että ei ole mitään rangaistuksia. Tämä on hyvin tällainen kolmikanta-organisaatio, joka on hyvin poliittinen. Meidän on siis tämä hyväksyttävä, että näin on. Kaikki työ, sitä tehdään Euroopan unissa edelleenkin ja me pyrimme saman aikaan muutosta kautta maailman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun neljästä asiasta, jotka olen ottanut huomioon näistä puheenvuoroista. On kaksi kysymystä, jotka liittyvät siihen, miten teemme työtä ILOn kanssa kahdenvälisten sopimusten osalta. Miten teemme tätä, miten ILO toimii komission ja parlamentin suuntaan. Ja <clears throat> täällä oli yksi kysymys, joka koski sitä, miten tapahtuu toimenpanon yhteydessä. Teille, joille tämä on uutta, olimme vuonna 2017-2018 pohdimme pitkään sitä, mitä voitaisiin tehdä TSTstä tehokkaampaa? Tässä seurasi toimintaohjelma ja yksi sen pilareista on hyvin kriittinen, joka on yhteistyö. Siinä on kolme osiota, parlamentti, yhteistyö ja kansainvälistä organisaatio, miten paljon työtä parlamentin kanssa, tietysti jäsenvaltiot ovat tietysti myöskin paljon tällä alueella, ja keskeinen tässä on myöskin ILO. Karen viittasi jo siihen, että meillä on teknisen tuen ohjelma kaksi kertaa vuodessa. Käymme lävitse teknisen tuen eri maille, Vietnam, Filippiinit ja kaikki maat, jotka mainitsin, mutta voimme olla joustavia ja sopeuttaa tätä, muokata tätä listaa. Tämä on hyvin intensiivistä yhteistyötä, joka koskee sekä TST että GSP. Muutama esimerkki TSTstä, miten se toimii. Ja tämä on ollut myöskin tässä toimintasuunnassa me luomme maakohtaisia prioriteetteja, eli jonnekin mainostaa työpaik- työvoima- ja ympäristökysymyksen osalta on kysymyksiä, joihin täytyy, aiomme keskittyä tulevina vuosina. Ilmoitamme tästä myös ILOlle, ja toki me tiedämme, mitä tapahtuu ILOssa. Ja jo tässä se, mihin pitäisi keskittyä jonkin maan osalta, ei mitä järkeä siinä, että toimisimme täysin eri tavoin jossakin maassa, jossa on suuria haasteita. Joten nämä maaprioriteettit jo näiden tasolla ja niissä syntyvän toimintaohjelman ja toimeenpanon osalta, jotka liittyvät TSTn syklin seurantaan, on TST-komiteoita ja kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten voidaan toimia. Myöskin tällaiset neuvonantajaryhmät, jotka yleisesti pidättävät ILO-ostamiset, Korea ja muut ovat kutsuneet eh, ILOn paikalle kokouksiinsa, läheistä yhteistyötä. Ja me olemme tietysti hyvin tarkkaan seuranneet Luisin ja hänen joukkueensa toimivat ILOn komiteoissa. Me myöskin viemme kauppapolitiikan mukaan tähän. Tässä on läheistä yhteistyötä. Tämä liittyy myös rahaan, joka, jota annetaan teknisen, joka liittyy tekniseen apuun. Mitä tulee sitten varsinaisiin toimintaketjuihin ja tähän asianmukaiseen varovaisuuteen, tämä liittyy myös tst lukkuihin Meillä on kaksi megahanketta, yksi on Latinalaisessa Amerikassa ja toinen on Aasiassa. Ja nämä on, tämä on ainutlaatuinen hanke, koska siinä yhdessä ILO ja OECD toimivat ja Latinalaisessa Amerikassa mukana myös YK ja jossa kansainvälinen asiantuntemus, jota nämä kolme eh, organisaatiota edustavat, Eh, nämä auttavat siinä, että luodaan tällaisia suuntaviivoja tällaiselle asianmukaiselle varovaisuudelle. Eh, minun täytyy sanoa, että tässä on puhuttu hyvin tärkeään ulottumuuteen ja MNI-suuntavuuvat eh, ovat hyvin tärkeitä myös tässä. Vietnam todellakin on hyvin tärkeä. Tulen tästä todella intohimoiseksi puhuessa, niin ensimmäisen kerran on pantu toimeen tämä täysi 50 kohdan toimintasuunnitelma. Herran Langen kanssa 2017 kävimme paikan päälle. Meillä oli tapaamisia myöskin ILOn kanssa. Tämä strateginen kumppanuus on tässä tärkeää. Kysymys oli siitä, että nyt jotenkin yhdessä toimisi vietämiä vastaan päin vastoin teemme työtä yhdessä. He luottavat ILOhon ja auttavat apua nimenomaan työlainsäädännön yhteydessä – mikä on hyvin merkittävä tulos meidän kumppanuudestamme. Thanks a lot. Kiitokset. Voin korostaa tätä viimeistä kohtaa, jonka Madeleine mainitsi. Ja toivon kovasti, että näin myös on vastaisuudessa aika, jolla on sellainen tunne, että tämä todellakin liittyy konkreettiseen tilanteeseen, mutta mutta äh, se on tavallaan myöskin institutionalisoitu, ja tätä voitaisiin kenties parantaa. On kielteisiäkin esimerkkejä Latinalaisesta Amerikasta esimerkiksi, mutta niitä en nyt tässä mainitse. Meidän pitäisi katsoa sitä, miten voidaan vakauttaa ja saada institutionaaliseksi yhteistyö ILOn ja EUn edustustojen välillä myöskin niin, että Euroopan parlamentti seuraa tätä. Kiitokset Tähän päättyy tämä kohta ja, ja pysymme yhteydessä äh, Rova Curtisiin. Kiitokset. So. Seuraava listalla on kohta kuusi. Hyvin tärkeä kysymys sekin. Työntekijöiden oikeuksien ohella teolliset tekinoikeudet niiden suojeleminen eri maissa. Komissio julkaisi viime joulukuussa kertomuksen tästä aiheesta ja nyt meillä on mahdollisuus keskustella siitä, puhua hiukan syvällisemmin tilanteesta, mitä tulee työllisyys- tekijänoikeuksiin kolmansissa maissa. Ja keskeinen kysymys on tietysti Kiina. Ne on 80 prosenttia ongelmista, joita liittyy, jotka liittyvät teollisten tekijänoikeuksien suojaamiseen, koskevat Kiinaa. Ja odotankin, että tästä asiasta myös tässä yhteydessä keskustellaan sesäksi niiden ongelmien lisäksi, jotka, joita on Intiassa, Indonesiassa, Venäjällä, Ukrainassa ja Turkissa. Aluksi Peter Kovac saa puheenvuoron, hän on yksikön päällikkö ja hän antaa meille hiukan tietoa tästä raportista. Ole hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo esitellä teille tänään viimeisin kertomus teollisen tekijänoikeuksien suojasta kolmansissa maissa, jonka komassia julkaisi 9. tammikuuta 2020. Tämä on uusin tilannekatsaus raporttien sarjassa. Me tällaisia kertomuksia julkaisemme kahden vuoden välein Eli päivitämme tilanteen aina ajantasaiseksi. Ja tämä kertomus on osa komission yritystä vahvistaa teollisia tekijänoikeuksien suojaa ja noudattamista kolmansissa maissa. Päätavoitetta minun tuskin tarvitsee selittää. Teollisia tekijänoikeuksien yhteys innovaatioon, talouskasvuun, kuluttajan suojaan ja kuten yhteistyömme ja työmme kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten, Europolin ja muiden poliisiviranomaisten kanssa osoittaa, on, on se, että on selvä linkki järjestäytyneeseen rikollisuuteen, veronkiertoon ja muuhun rikolliseen toimintaan, ja me olemme tietenkin kiinnostuneita vähentämään tätä. Mikä tämän kertomuksen kolmansia maita koskevan kertomuksen päätavoite on. Sen tavoite on tunnistaa kolmansia maista, joissa teollisen tekijänoikeuksien suoja sekä internetissä että sen ulkopuolella Äh, aiheuttaa suurta huolta. Tämä ei ole mikään kattava analyysi teollisen tekijänoikeuksien suojasta ympäri maailmaa. Tämä äh, prioriteettilista tai tämä lista maista, jossa teollisen tekijänoikeuksien suoja ei ähm, käsittele olisi tekijänoikeuksien tilannetta absoluuttisesti, vaan olemme ottaneet tähän sellaisia maita, joissa puutteet olisi tekijänoikeuksien suojassa ovat sellaiset, että ne aiheuttavat eniten haittaa EUn taloudellisille eduille. Tässä käsitellään myös oikeuksien haltijoita, erityisesti PK-yrityksiä ja tiedotetaan niille äh, mahdollisesta teollisen tekijänoikeuksiin koske- liittyvistä riskeistä, kun ne tekevät äh, yhteistyötä kolmansien maiden kanssa niin, että ne pystyvät äh, laatimaan liiketoimintansa niin, että niiden immateriaalioikeudet ovat suojattuna. Tämä kertomus on myös hyödyllinen viranomaisille kolmansissa maissa tiedonlähteenä. Komissiolle prioriteettilistan tarkoituksena on myös keskittyä ähm, meidän resursseihimme tai keskittää resurssimme, inhimilliset ja määrärahamme äh, tiettyihin maihin. Meillä on ohjelmia Kiinan, kaakkois aasian Latinalaisen Amerikan kanssa. Olemme juuri aloittaneet teollisen tekijänoikeusyhteistyöohjelman äh, tukeaksemme Afrikkaa, kun ne haluavat siellä parantaa teollisia tekijänoikeuksia. Meillä on erilaisia vuoropuheluja eri maiden kanssa, mukaan lukien Kiina ja Taimaa. Yritämme laatia tällaisen Intian kanssa, joidenkin muiden maiden kanssa, niiden kanssa, jotka ovat tällä prioriteettilistalla, jotta voidaan suojata EUn eh, ja sen kansalaisten etuja. Sitten tämä prioriteettilista. Siinä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kiina on vieläkin ykkösprioriteetti valtio. Toisena e, Intia, Indonesia, Venäjä, Turkki ja Ukraina. Kolmannen prioriteetin maat ovat Argentiina, Brasilia, Ecuador, Malesia, Nigeria, Saudi-Arabia ja Taimaa. Järjestys ja perustelut sille, miksi yksi maa on ykkös-, kakkos- tai kolmosprioriteetin maa, on se, että tämä riippuu siis ongelmien laajuudesta ja jatkuvuudesta. Kiina on päähuolenaiheemme. Minä itse asiassa vierailin Kiinassa viime viikolla – ja meillä oli laaja keskustelu eh, kiinalaisen vastapuolen kanssa teollisen ja tekijänoikeuksien suojasta ja täytäntöönpanosta Kiinassa. He eivät olleet laisinkaan tyytyväisiä kertomuksen tulokseen. Tämä on hyvä merkki koska se tarkoittaa, että olemme puuttuneet oikeisiin asioihin Kiinan kohdalla ja syvällisesti keskustelimme kaikista niistä asioista, joita kolmansia maita koskeva kertomus käsittelee ja päivän päätteeksi olimme yhtä mieltä siitä, että meidän on parannettava suojan tasoa Kiinassa. Meillä on monia erilaisia ongelmia näissä maissa – mutta prioriteettimaiden lisäksi laadimme myös tällaisen osion, joka käsittelee joitakin niitä maita, joiden kanssa EU on jo laatinut vapaakauppasopimuksen tai aikoo sellaisen laatia. Ja siellä erityisesti täytyy tarkastella teollisen tekijänoikeuksien tilannetta Kanada, Etelä-Korea, Meksiko ja Vietnam kuuluvat tähän osioon. Komissio aikoo myös seurata muita maita, joissa teolliset tekijänoikeudet ovat huolestuttavalla tasolla. Nämä eivät ole siis prioriteettilistalla, mutta ne ovat ehdokkaita. Ne voivat päätyä prioriteettilistalla. Tai ne olivat sitä prioriteettilistalla viime kerralla. Nyt ne ovat ainoastaan valvottavien listalla. Israel, Marokko, Paraguay, Filippiinit, Etelä-Afrikka, Sveitsi ja yhdistyneet Arabiemiraatit. Tärkeää tässä on se, että kertomuksessa tunnistamme maita ja päätrendejä ja pääkysymyksiä, jos tätä vertaa esimerkiksi siihen kertomukseen, joka julkaistiin kaksi vuotta sitten. Jos vertaa näitä kahta kertomusta, niin maat ovat enemmän tai vähemmän samoja, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ongelmat ovat ehkä toisenlaisia, koska saatamme tunnistaa uusia ongelmia ja me olemme ratkaisseet monia ongelmia niiden maiden kanssa, joiden kanssa meillä on vuoropuhelua ja yhteistyötä. Mukaan lukien Kiina, siellä on tapahtunut merkittävää edistystä, mutta siitä huolimatta meillä vielä on ongelmia. Meidän vastapuolemme kysy kyseenalaistavat sen, miksi heidät on listalle pantu, miten me työskentelemme, mikä meidän tietolähteemme on. Ja se, mitä kerromme heille on, että faktat ja tilastot harvoin valehtelevat ja ne ovat meidän työmme pohjalla – Pohjalla on erityisesti julkinen kuuleminen, jossa kaikki mukaan lukien eurooppalaiset yritykset, oikeuksien haltijat, kaikki muut sidosryhmät, kuluttajansuojajärjestöt, kaikki äh, voivat siis osallistua ja siihen lähettää huomionsa. Me perustamme työmme myös erilaisiin tutkimukseen äh, EU-IPO vaikuttaa hyvin paljon tähän. oecd tutkimuksia katsomme, teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Otamme huomioon myös unionin tullitilastot, jotka julkaistaan vuosittain. Siellä katsomme siis väärennösten määrää. Faktat ovat aivan selvät ja trendit myös. Joten meillä on varsin vahva pohja tälle kertomukselle ja myös vahva pohja yhteistyölle kolmansien maiden kanssa. No mitä sitten seuraavaksi? Me aiomme eh, jatkata seurantaa ja yritämme edistyä, koska se on tietenkin eh, tämän kertomuksen päätavoite. Päätavoite on edistyä ja parantaa tilannetta näissä kolmansissa maissa. Eli eh, teemme yhteistyötä niiden kanssa yhteistyöohjelmien puitteissa, vuoropuhelujen, työryhmien ja erilaisten järjestelyjen kautta, eh, joita olemme luoneet, jotka haluaisimme luoda näiden ongelmamaiden kanssa. Te ehkä muistatte, että meillä on toinenkin tärkeä kertomus, nimittäin äm, väärennös- ja piraatituote äh, eh, valvontalista, joka julkaisemme kahden vuoden välein. Viimeinen lista julkaistiin viime vuonna ja seuraava lista hm, haluaisimme julkaista vuoden lopulla. Se on lista, erilaisista markkinapaikoista ja yrityksistä sekä internetissä että sen ulkopuolella, joita epäillään ähm, teollisia tekijänoikeuksien rikkomuksista. Tämä on toinen tärkeä elementti ja aiomme aloittaa julkisen kuulemisen tämän listan puitteissa pian. Se on tärkeä elementti meidän työtämme. Eli eh, jatkossakin me tiedotamme teille työstämme ja olemme tietenkin kiitollisia myöskin teidän eh, kommenteistanne, miten voisimme ehkä parantaa työtämme. Kiitoksia puheenjohtaja. Mr. Burr. Kiitos. Ja nyt edustaja Bourgeois. Dank u wel, voorzitter. Ik wil eh, de vertegenwoordiger van de commissie danken ten eerste voor het... Kiitos. Haluaisin ensiksi kiittää komissiota tästä kertomuksesta. kun minä olen yhteydessä yritysten kanssa, jossa vaikuttaa sille, että Kiina on isoin huolenaihe. Olen kuullut, että komissio sanoi, että se on käynyt Kiinassa ja vierailujen jälkeen on aina sovittu, että tekijä- ja teollisuusoikeuksia suojeltaisiin paremmin. Minun kysymykseni on, mitä erityisiä sopimuksia on tehty. Sitten meillä on toinen kysymys. Tiedän, että komissio on tehnyt paljon aloitteita. teollisessa ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi. Oletteko sitä mieltä, että voisi nopeasti saada jotain parannuksia suojan tasossa eri maissa? Ja kolmanneksi, komissiolla on kaupan suojelutoimistoja kentällä. Tulevatko ne olemaan mukana IPR-oikeuksien suojelussa? Lopuksi Vietnam. Olen tämän jakson, joka koskee Vietnamia. Olen huomannut, että komissio on tehnyt paljon kapasiteetin parantamiseksi Vietnamissa. On ohjelmia, parhaita käytänteitä on vaihdettu – ja meidän pitäisi saada korkea suoja. Kysymykseni komissiolle on siis, onko käytännön tuloksia näkynyt? Onko työ tuottanut hedelmiä? Inma. Inma. Gracias. Kiitos ja myöskin haluan esittää kiitokset komissiolle tästä kertomuksesta, joka on tehty ja myös tästä esityksestä, jonka saimme kuulla. Haluaisin esittää jotakin konkreettisia kysymyksiä. Kertomuksessa viitataan siihen, miten tärkeää on, miten tulliviranomaiset toimivat siinä, miten valvonta toteutuu ja monissa, monissa maissa nämä eivät ole välttämättä kovin kehittyneitä. Ja tällaiset mekanismit, jotka liittyvät seuraamuksiin, ja tällaiset sakot, joita toteutetaan, niillä on kovin vähän arvoa verrattuna siihen vahinkoon, jonka nämä väärennykset aiheuttavat. Tässä mielessä ajattelen, että tämä on unionin, pelkästään unionin toimivalta kuuluva asia ja monia asioita, jotka liittyvät läheisyysperiaatteisiin, että, että olisi tärkeää, että meillä on tällainen tulliviranomainen, joka olisi yhteinen, ja että meillä ei ole siis tällaista seuraamusjärjestelmää, joka olisi oikeassa suhteessa verrattuna näihin syntyneisiin vahinkoihin. Miten voitaisiin tehdä, voitaisiin parantaa myöskin sitä, miten unioni tässä voisi toimia? Myöskin on tärkeää se, että on tämä maantieteelliset alkuperämerkit, jotka ovat olen osa torjuttaessa väärennöksiä. Tämä parlamentti viime vaalikaudella käynnisti aloitteen ja koski tällaisia maantelisia merkintöjä, jotka eivät koske maataloustuotteita, vaan hyvin tärkeitä tiettyjen tuotteiden suojelemiseksi, jotka ovat tietynlaista käsityöteollisuuden tuotteita, jotka eivät ole maataloustuotteita, jotka ovat hyvin tärkeitä, joita voidaan suojella. Nimenomaan väärennöksiä, joita syntyy miksi Kiinassa, mutta ei pelkästään siellä. Ja tässä tilanteessa on myös hyvin tärkeää kats- tehdä esitys, joka menisi tähän suuntaan. Kiitos. Thanks. Kiitos. Edustaja Jyri. Thank you so much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komissiota eh, tästä kertomuksesta. Minun on todettava, että olen aika yllättynyt, kun Ukraina löytyy prioriteetti kakkosesta, koska minun nähdäkseni se on ainoa maa, jonka kanssa meillä on assosiaatiosopimus. Se on hyvin tärkeä strateginen kumppani. Ja meillä on tällainen ongelma, joka liittyy siis Ukrainaan. Joten haluaisin saada tietää enemmän siitä, mitä havaintoja komissio on tehnyt Ukrainasta – onko niitä Ukrainan viranomaiset ovat valmiita tekemään työtä tässä asiassa ja onko lainsäädännöllisiä muutoksia ja onko niin, että tulee myönteistä lainsäädäntöä ja mitä tapahtuu sitten, jos toimeenpanolla, jos on olemassa jotakin sopimuksia, onko olemassa jokin aikataulu sille, miten teollisekin oikeudet varmistetaan Ukrainassa silloin, kun on kysymys sopimuksia, jotka koskevat Euroopan unionia. Thanks a lot. Kiitos. Edustaja Kavatsiini. Um, thank you very much also for your report. I am sure... Kiitoksia. Olen, olen varma, että tunnette kestävän kehityksen dokumentin Addis Abebaasta. Siellä on erittäin tasapainoista kieltä koskien tällaiset tekijänoikeuksia ja toisaalta teknologian siirtoa, joka on myös tärkeää kehitysmaille. Ja minä halusin tietää, miten komissio täytäntöön panee Addis Adeban agendaa, joka kaikki jäsenvaltiot hyväksyivät. Siinä on sekä ympäristön näkökulma, IPR-näkökulma ja sitten erityisesti tulee terveys kysymyksiin. Me tiedämme, että geneeriset lääkkeet usein pelastavat henkiä. Niin sama koskee ympäristöhyödykkeitä. Tällä hetkellä EUlla on et, kiinnostusta siihen, että ää, ke, kestävät energiatuotteet leviävät ympäri maailmaa. Mikä on teidän kantanne? Merci, monsieur le président. Merci à la Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle tämän raportin esityksestä. Puheenjohtaja sanoi johdantona, että tämä on ratkaisevaa meille taloksellemme. Ja te sanoitte, että tällä on myös kuluttajasuojan kannalta tärkeä merkitys, kuten kollega Bourgeois. Minä aina painotan kauppasääntöjen täytäntöönpanon merkitystä vastaavan viranomaisen tehtävää. Ja kuten herra Bourgeois, minä haluaisin tehdä, miten tämä Chief Trade Enforcement Officer toimii. Ja Komissio voisi kertoa, onko tapahtunut reaktioita kumppaneilta. Ja kuten Rodriguez, minäkin haluaisin tietoa näistä e-maatalouden alkuperämerkinnöistä. Niihin kytkeytyy väärännöksiä. Onko tällä tietoa sitten vähän pk-yrityksestä? Kiinnitettekö erityisesti huomiota pk-yritysten auttamiselle? Merci on Helmut Scholz. Helmut Scholz. Kiitos puheenjohtaja kiitos myös johdantoesityksestä ja tästä kertomuksesta. Minä tarttuisin myös siihen esimerkki, joka mainittiin, nimittäin Ukraina. Kun me emme aivan oikein ymmärrä, mikä, millaista on lainsäädäntö tässä maassa, mihin suuntaan se menee, eikö olisi sitten niin, että sopimusten tekeminen, jotka avaavat markkinat vääristyille tuotteille, niin miten pitkälle se, kun neuvotellaan ja pannaan toimi tiettyjä mekanismeja, jotka liittyvät eh, oikeuksien suojelmiseen, niin eikö tässä pitäisi nyt ottaa opiksi? Miten voitaisiin saada tiukempia ja luotettavampia toimia eh, tällaisiin vapaakauppasopimuksiin, ja silloin kun on kysymys taloudellisesta yhteistyöstä tällaisten maiden kanssa – kysymys asioista, jotka pitää sisällyttää näihin sopimuksiin. Ja tämän pitäisi ottaa huomioon varmastikin neuvotteluvaiheessa, mitä tulee missä Brasilian ja Argentiinaan, jotka ovat myöskin sellaisia, jotka kuuluvat tähän prioriteetti kolmoseen. Mitä ovat teidän ehdotuksenne? Miten toimia tässä? Ja sitten Kiina. Kiina äskettäin hyväksyi lain, joka kieltää tällaisen väärentämisen, joka siis liittyy teollisuusjäteoikeuksien väärinkäyttöön. Mitä tämä merkitsee yhteistyölle? Mikä me, teidän mielestänne on vaikutus, joka tällä on uudelle sopimukselle Kiinan kanssa? Ja Vietnam on myös mainittu tässä. Me sopimuksen, jälleen kerran, mikä on teidän näkemyksen, miten käsitellä tätä asiaa. Muuten me törmäämme tähän uudestaan seuraavassa kertomuksessa ja jälleen kerran joudumme kenties tilanteeseen, jossa teollisuusteknologian suojelua ei tapahdu niin, että paremmin voitaisiin vaikuttaa siihen, että voitaisiin suhtautua todellakin vastaisuudessa syntyviin haasteisiin, jotka liittyvät tällaisiin digitaalisiin tuotantolinjoihin ja standardeihin, jotka täytyy, jos täytyy pitää kiinni. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, tuli myöhässä, mutta minun lentoni oli tunnin myöhässä. Tämä on kuitenkin erittäin eh, kiinnostava aihe ja strateginen meidän tulevaisuutemme kannalta. Minä halusin korostaa kahta asiaa. Jotkut kollegatkin sen sanoivat, kuulin kysymykset, kun tänne tulin. Ensinnäkin eh, maantieteelliset merkinnät, jotka eivät ole eh, maataloustuotteissa tai elintarvikkeissa. Meillä on sopimuksia Eh, joka käsittelee muita kuin maataloustuotteita ja niiden suojaa Euroopassa. Eh, nyt olisi aika, että komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen. Eh, viime kaudella Euroopan parlamentti äänesti 650 puolesta, 50 tyhjää ja 50 vastaan tämän asian puolesta. Nyt pitäisi tämä epävarmuus ohittaa ja nämä esteet, joita jotkut maat asettavat tälle elementille, joka voisi auttaa joitakin käsityöläisaloja. Toiseksi Kiina. Minun mielestäni asian on puututtava hyvin päättäväisesti. Minä onnistuin tulliviranomaisten kautta viime kaudella tarkistamaan erään asian. Kiinassa meillä on ongelma. Kyse ei ole pelkästään siitä, että Kiinan hallituksen pitäisi suojella teollisia tekijänoikeuksia juridisesti. Monet eurooppalaiset yritykset kertovat meille, että heillä on kiinalaisten tuomioistuinten tuomioita, jotka suojelevat heidän teollisia tekijänoikeuksiaan, mutta viranomaiset eivät näistä tuomioista välitä ja eurooppalaisten yritysten merkkejä ja patentteja käytetään siellä ilman minkälaista valvontaa, ilman minkälaista mahdollisuutta puuttua asiaan. Kun me käsittelemme teollisia tekijänoikeuksia ja väärännyksiä Kiinan kanssa, meidän on nostettava tämä esiin, muuten kaikki meidän ponnistelumme ovat turhia. Tämä on asia, joka on hyvin konkreettisesti nostettava pöydälle ja on pyydettävä konkreettisia vastauksia kiinalaisilta. Ja kiitän tästä kertomuksesta ja näitä kahta asiaa halusin korostaa. Ne olivat erityisesti sydäntäni lähellä. Kiitokset. Minulta, mitä tulee VTOhon siis, se on aika lyhyt kappale, joka sitä koskee se olla 14 Kolme kysymystä. Ensinnäkin esittelet raporttia videon jäsenille, ennen kaikkea samalla, jotka ovat samalla linjalla. Mikä on teidän reaktionne sitten muiden maiden suhteen? Sellaiset maat, jotka mainitsitte, kuten Kiina, Intia ja niin edelleen. Tämä sitten johtaa toiseen kysymykseen. Mitä ajattelette siitä, että olisi lisäsääntöjä, jotka liittyvät teollisiin tekijänoikeuksiin VTOn sääntökirjassa niin, että meillä kenties olisi vähemmän konflikteja joidenkin jäsenvaltioiden kanssa. Ja kolmas kysymys. Mainitsette kertomuksessa, että on VTOssa käsillä oleva tapaus, joka koskee Kiinaa. Mutta meillä ei ole kuitenkaan tällaista elintä tätä varten. Miten tämä vaikuttaa siihen, mitä tämän väliin, että voitaisiin käyttää teollisten oikeuksien tilannetta? Christoph Hansen. Christoph Hansen. Yes, sir. thank you, Bernd. Sorry, I, I had to step out, out for some... Uh, Kiitos. Minä joudun valitettavasti ottamaan pari askelta ulos. Minun täytyy puhua ministerin kanssa Saksasta, mutta eri aiheesta. Ehkä tämä kysymys on tullut jo esitettyä, mutta ensimmäinen luku tässä tässä EUkin ensimmäisen vaiheen sopimuksessa on teollisuus- tekijänoikeuksia koskevasta. Tuossa luvussa käsitellään sitä teknologian siirtoa, jota kysymykseni komissiolle onkin, jos tätä ei ole jo kysytty, kuinka komissio arvioi, mitä vaikutuksia tällä sopimuksella on kuinka tehokas se on, kuinka hyvin se on täytäntöönpantava, vastaako se kehuja, vai onko tämä Donald Trumpin vaaleja edeltävä temppu. Ja toisekseen, tällaisessa tekijänoikeuksia koskeva luku sieltä myöskin luvun, joka koskee te- maantieteellisiä alkupäivämerkintöjä. Siinä Kiinan tuulee pitää huolta, että kaikki toimet, jotka koskevat nykyisiä tai tulevia pyyntöjä kauppakumppaneilta, jotka koskevat maantieteellisen alkuperämerkinnän suojelua kansainvälisten sopimusten mukaiseksi, että ne eivät haittaa Yhdysvaltojen vientiä Kiinaan, hyödykkeitä tai palveluita, jotka käyttävät generisiä termejä. Artikla 1.15.1. Minkälaisia seuraamuksia tällä olisi EU-Kiina-sopimukselle koskien maantieteellisiä alkuperämerkintöjä. Hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Komissio varmaankin vastaa. Thank you and... Kiitoksia. Ja olen erittäin iloinen, että niin kovasti ollaan kiinnostuneita työstämme ja teollisia tekijänoikeuksista ylipäätänsä tässä valiokunnassa. No ei se ole mitenkään yllättävää. Ja yritän nyt parhaani mukaan vastata kaikkiin kysymyksiin. Aloitetaanpa Kiinasta. Se on helppo, <laughs> niinkö? Eli Kiina. Kiina on ykkösprioriteetti valtio ja meillä on monia ongelmia. Se asia, jolla, tapa, jolla siihen puutumme, perustuu sidosryhmien kommentteihin. Me olemme laatineet neljä prioriteettialuetta. Yksi on lainsäädännön kehitys, toinen on rekisteröinti ja jotkut puhujat puhuivat tästä. Tässä keskitytään pääosin tuotemerkkeihin, mutta nyt olemme laajentaneet tätä keskustelua myös patenteihin suunnitteluun ja muihin, muun tyyppisiin teollisiin tekijänoikeuksiin. Kolmanneksi sitten näiden sääntöjen noudattaminen. Voi olla hyvää lainsäädäntöä, mutta jos sitä ei noudateta, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ja sitten neljänneksi äh, kaupalliset salaisuudet. Äh, tämä liittyy myös pakolliseen teknologiasiirtoon, josta olemme keskustelleet jo hyvin paljon Kiinan kanssa. Äh, lainsäädännön kehityksessä Kiina on edistynyt huomattavasti ja itse asiassa siellä hyväksyttiin useampia lakeja, siellä parannettiin kaupallisten salaisuuksien lainsäädäntöä myöskin tuotemerkkien suhteen. Lakiteksti on varsin tyydyttävä. Meillä on vielä ongelmia patenttilainsäädännön kanssa, se on vasta vireillä ja se olisi erittäin tärkeää, Äh, oikeuksien haltijoiden äh, kannalta, jotka haluavat suojata patenttejaan Kiinassa ja samoin ähm, tekijänoikeudet. Äh, tämä lainsäädäntö on vielä vireillä ja kiinanlaiset eivät osanneet antaa minulle mitään konkreettista aikataulua tämän tekijänoikeuslainsäädännön hyväksymisessä. Patentilainsäädännöstä he sanoivat, että on todellinen mahdollisuus, että että kansankongressi hyväksyy sen ennen tämän vuoden loppua. Eli tunnelin päässä näkyy valoa patenttien suhteen, mutta ei valitettavasti tekijänoikeuksien suhteen. Badface ja tuotemerkkien rekisteröintiongelma, tämä on Äh, vieläkin ongelmia. Tapasin eurooppalaisia yrityksiä äh, Pekingissä ja Shanghaissa viime viikolla ja he kaikki kertoivat minulle, että vaikka tilanne on parantunut, niin erityisesti kun on otettu käyttään äh, tekijänoikeus tuomioistuimia Pekingissä, Shanghaissa, Guangzhoussa, niin tuomiot ovat parantuneet huomattavasti, ne laatu on parantunut huomattavasti, mutta mutta tuomioiden taso provinsseissa on täysin erilainen ja on erittäin vaikea eh, saada eh, laadukkaita tuomioistuinten päätöksiä mm, maakunta eh, tuomioistuimissa. Sitten sanktiot. Kaupan pääosastolla me olemme vastuussa kansainvälistä kaupasta ja me puutuimme erityisesti rangaistusten tason kolmansissa maissa. Tämä on esimerkiksi ollut ongelma Kiinassa. Vähän aikaa sitten kiinalaiset itse asiassa nostivat rangaistusten tasoa teollisen tekijänoikeuksien rikkomuksille ja joissain tapauksissa, erityisesti kun on kyse tuotemerkkirikkomuksista, niin rangaistustaso on varsin tyydyttävä meidän sidosryhmillemme. Sitten kun on kyse kaupallisista salaisuuksista, kuten yksi puhujista mainitsi, Kiina on vähän aikaa sitten päivittänyt lainsäädäntöään äh, tuotemerkkien suhteen. Ja nyt meidän on sitten katsottava, millaista täytäntöönpano on. Se on aina pääkysymys Kiinassa, äh, äh, tämän täytäntöönpanon noudattaminen koko maassa – vaikka päätaloudellinen toiminta eh, keskittyykin Itä-Kiinaan kehittyneempälle alueelle. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että noudattaminen on tasa-arvoista ja tässä Kiina ei ole edistynyt kovinkaan paljon, koska eh, teollisen tekijänoikeuksien suojan suhteen ne ovat edistyneitä, koska se on heidänkin etujensa mukaista Kiinasta on tulossa teollisten tekijänoikeuksien supervalta. Siellä on hyvin paljon tuotemerkkejä ja tuot, myös hyvin paljon patentteja rekisteröivät. Pääasiakas myös Euroopan patenttiviraston suhteen Münchenissä. Mutta se, missä meillä on vielä suuri ongelma, on, että ei ole tasa-arvoista kohtelua ulkomaisille yrityksille Kiinassa. Eli jos voittaa tuomioistuimissa kiinalaista yritystä vastaan, niin useimmissa tapauksissa voi asian kuitenkin unohtaa. Tämä on sellainen asia, jossa meidän on painostusta jatkettava ja kun äh, me olemme tehneet ennakkoarvoja Yhdysvaltojen ja Kiinojen äh, sopimuksesta, niin arvio on myönteinen, se menee oikeaan suuntaan, painostetaan Kiinaa, varmistetaan, että lainsäädäntö pannaan syrjimättömällä tavalla täytäntöön että ei syrjitä ulkomaisia yrityksiä ja varmistetaan, että lainsäädännöstä tulee avoimempaa. Tässä mielessä ollaan menossa oikeaan suuntaan. Tietenkin sopimus julkaistiin vasta viime viikolla. Me vasta arvioimme sitä, mutta ennakkoarviomme on myönteinen siinä mielessä, että Kiinaa painostetaan siihen, että se parantaa teollisen tekijänoikeuksien suojaa ja noudattamista. Erittäin myönteinen äh, asia Kiinan kanssa on tämä GI-sopimus. Sen neuvottelut on saatettu päätökseen ja myöskin tämä Yhdysvaltojen ja Kiinan äm, sopimus, EU ja Kiinan ä, äh, maantieteellisten merkintöjen sopimus on saatettu päätökseen, emmekä näe mitään ongelmia tässä mielessä. Emme näe, että sillä olisi mitään kielteisiä vaikutuksia meidän sopimukseemme. Tietenkin äh, asia on seurattava, mutta meidän sopimuksemme on varsin selvä. Ja sitten vielä sivuhuomautus. Se, mitä yritämme aina selittää, on, että me emme rajoita tai emme luo esteitä äh, sille, että viedään tuotteita tai elintarvikkeita muihin maihin. Se, mitä yritämme tässä tehdä, on suojata maantieteelliset alkuperämerkinnät, eurooppalaiset maantieteelliset alkuperämerkinnät, jotka suojaa ansaitsevat. Ja tämä on vetosääntöjen mukaista täysin. Ja tietenkin haluamme tällä tavoin suojella eurooppalaisten tuottajien etuja. Onko mitään nopeita ratkaisuja? Minä en usko nopeisiin ratkaisuihin. Näin on myös monella muulla alalla. Kyse on prosessista ja sitä me olemme tässä tehneet Kiinan kanssa. Nyt tänä vuonna meillä on EU-Kiina-työryhmän 15 toimintavuosi. Meillä on ollut rakenteellista yhteistyötä Kiinan kanssa jo 15 vuoden ajan. Yhteistyö, avunanto-ohjelmia oli jo ennen sitä. Ja nyt olemme tulossa sellaiselle tasolle, että jonkinlaista edistystä on tapahtunut. Emme vieläkään ole kovin vaikuttuneita tai täysin vaikuttuneita, mutta vakuuttuneita, mutta edistys on näkyvissä. Vietnam sitten Sopimuksen teollisen tekijänoikeusluku sisältää hyvin selkeät määräykset. Kyse on tietenkin täytäntöönpanosta ja komissio hyvin tarkkaan valvoo tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Sopimuksen lisäksi olemme toteuttaneet jo tällaista teollisen tekijänoikeuksien yhteistyöohjelmaa Kaakkois-Aasiassa ja Vietnam hyötyy kovasti tästä ohjelmasta. Tuon yhteistyöohjelman päätavoite, jota EU-IPO toteuttaa ja sen rahoittaa komissio ja EU-IPO Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, niin Tarkoituksena on siis varmistaa näiden sopimusten eh, hyvä täytäntöönpano ja noudattaminen. Eh, ja voin sanoa, että kun tämä sopimus astuu voimaan, niin komissio tulee hyvin tarkkaan valvomaan sitä ja varmistaa, että sopimus todella pannaan täytäntöön. Sitten muut kuin maataloustuotteiden äh, maantieteelliset äh, alkuperämerkinnät. Te tiedätte, että tämä ei ole kaupan pääosastolla, vaan komissio sen Breton vastaa näistä äh, muista kuin äh, maataloustuotteista. Me kyllä osallistumme tähän työhön. Tiedämme, että tässä on tällaista valmistelutyötä ja todella harkitaan, että otettaisiin käyttöön muiden kuin maataloustuotteiden maantieteelliset merkinnät. Sitten vielä sivuhuomautus meille kaupan neuvotteluille ja kaupan pääosastolle. Tämä on erittäin hyödyllistä, koska monilla kauppakumppaneillamme on pääosin tuotteita, jotka eivät ole maataloustuotteita, joten tämä loisi meille paremman pohjan neuvotella näiden maiden kanssa, niin pystymme varmistamaan, että kaikki maantieteelliset alkuperämerkinnät saavat riittävästi suojaa, jos pystyisimme ähm, vastavuoroisesti heille tarjoamaan jotain, niin se auttaisi meitä huomattavasti neuvotteluissamme. Mutta ymmärrän tietenkin, että on suuremmistakin asioista kyse. Uusi komissio kuitenkin aktiivisesti harkitsee äh, sitä, että otetaan maantieteelliset merkinnät käyttöön muille kuin maataloustuotteille. Ukraina, miksi Ukraina on listalla? Äh, yksi näistä päämaista siksi, koska meillä on vielä merkittäviä ongelmia Ukrainan teollis- ja tekijänoikeuksien suojan ja noudattamisen tasossa. Ukrainan pitäisi oikeastaan olla täysin linjassa meidän sääntöjemme kanssa, näin lukee assosiaatiosopimuksessa, mutta hyvin vähän siitä, mihin sopimuksessa on sitouduttu, on tähän mennessä pantu täytäntöön. Meillä on säännöllisiä keskusteluja Ukrainan viranomaisten kanssa ja me yritämme viedä asiaa eteenpäin, mutta on ihan perustavanlaatuisia ongelmia päätöksentekoprosessissa. Lait eivät mene läpi parlamentissa ja ne, jotka parlamentissa menevät läpi, niitä ei sitten panna kunnolla täytäntöön. Me olemme varsin selvästi tämän sanoneet kertomuksessamme, että meillä on vielä erittäin vakavia huolenaiheita. Me jatkossakin tuemme heitä heidän yrityksessään teollis- ja tekijänoikeuksien saralla sopeutua täysin EU-lainsäädäntöön – mutta valitettavasti emme pystyneet siirtämään heitä kolmosprioriteettiluokkaan, koska siellä ei ole tapahtunut edistystä, ei minkäänlaista edistystä. Me menemme sinne joka vuosi ja keskustelemme samoista asioista ja olemme samalla tasalla kuin edeltävänä vuonna. Miten sitten varmistetaan, että e-, e-, etenevät? Tämä on erittäin vaikea kysymys. Me teemme parhaamme, mutta meillä meilläkin on rajoituksemme siinä, mitä voimme tehdä. Mitä emme voi tehdä, voimme vaatia ja tukea heitä, mutta emme pysty tekemään päätöksiä heidän puolestaan parlamentissa. Virasto siellä yrittää, siellä on hyvää tahtoa, mutta poliittiset syyt usein aiheuttavat sen, että tietyt lait eivät mene läpi tai jos ne menevät läpi, kuten esimerkiksi eh, yksi viimeisimmistä eh, tekijänoikeuksiin liittyvistä laeista, niin sitten lopuksi tehdään muutoksia, jotka ovat oikeastaan assosiaatiosopimuksen hengen vastaisia. Niin, Ukraina on vielä merkitty merkittävä ongelma tässä suhteessa. Sitten teknologia siirtyy ja kehittyvät maat. EU on kovasti tukenut vapaaehtoista teknologiasiirtoa kehittyviin maihin. Me rohkaisemme tähän. Me teemme myös yhteistyötä VTOn TRIPS-neuvoston puitteissa, jossa käydään erillistä keskustelua teknologiasiirrosta me tuemme sitä. Se, mitä me emme tue, on pakotettu teknologian siirto, jota jotkut valtiot vaativat yrityksiltä. Se, mitä te sanoitte, on se, että tämä on tärkeä elementti. Tämä on yksityinen ähm, aloite. Äh, niin, yritykset ajattelevat, että kun ne investoivat, vaikka siirtävätkin IP-oikeutensa sinne, niin heidän investoitivat säilyvät ja he työskentelevät siellä. Se, minkä puitteissa me teemme nyt työtä, meillä on tämä uusi Afrikan teollisten tekijänoikeuksien toiminta, ohjelma. Siellä haluamme edistää teollisten tekijänoikeuksien suojaa perustuen Afrikan tarpeisiin. Tämä ei ole samantyyppistä toimintaa kuin mitä teemme nyt Afrikassa – verrattuna siihen, mitä teemme esimerkiksi Kiinan kanssa, koska Kiinassa ohjelmamme todellakin perustuu EUn etuihin ja yritämme niillä aloilla, joissa meillä on etua, saada aikaan sen, että kiinalaiset muuttaisivat lakejaan ja käytänteitään. Afrikassa dynamiikka on toisenlainen. Siellä me haluamme, että että he aktiivisesti tekisivät yhteistyötä kanssamme ja yritämme yhdessä tunnistaa heidän tarpeensa. Ja varmaan tiedätte, että Pan-Afrikan mantereen alueella teollis- ja tekijänoikeuksista on tullut tärkeä pilari. Itse asiassa Afrikan valtiot tunnistivat sen tärkeäksi elementiksi ja ne ovat ryhtyneet keskustelemaan ja neuvottelemaan IP-pöytäkirjasta mantereen laajuiselle panafrikkalaiselle alueelle ja me tuemme heitä siinä. Emme kuitenkaan pakota mihinkään. Olemme valmiita auttamaan heitä niillä osa-alueilla, joissa he apua tarvitsevat. Ja tämän tietenkin täytyy aina tapahtua meidän arvojemme ja etujemme mukaisesti. Mutta tämä on enemminkin Afrikan ajama asia kuin EUn ajama asia. Mitä meidän pitäisi tehdä pk-yritysten suhteen? Pk-yritykset ovat aina tärkeä aihealue, koska suuret yritykset kyllä tietävät, miten teollisia tekijänoikeuksia pitäisi suojella. Niillä on taloudelliset ja inhimilliset resurssit osallistua tuomioistuin käsittelyihin, suojella immateriaalioikeuksia pk-yrityksillä ei tätä ole. Meillä on PK-yritys tukipisteitä Kiinassa, Latinalaisessa Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa, mutta jopa Japanissa, jossa meillä ei ole teollisten tekijänoikeuksien suhteen ongelmia, niin jopa siellä meillä on tällainen piste. Yritämme siis Grow-pääosaston kanssa laatia tällaisen verkoston pk-yritysyhteyspisteitä, joiden avulla voimme antaa pk-yritykselle äh, tietoa, perustietoakin maasta, jota niiltä usein puuttuu, tietoa siitä, miten voi suojella teollisia tekijänoikeuksia. VTO. Kuten aivan oikein mainitsitte, puheenjohtaja, me keskustelemme samanmielisten valtioiden kanssa – Äh, monista eri teollisista tekijänoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä, erityisesti TRIPS-neuvoston puitteissa. VTO on varsin hidas järjestö ja on vielä suuri kuilu samanmielisten ja kehitysmaiden välillä. Näitä johtaa Intia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Kiina ja jotkut muut. Ottaisin Venäjänkin tähän mukaan. Tämä on varsin vaikea keskustelu. Se, mitä me olemme yrittäneet tehdä VTOn TRIPS-neuvostossa, on työstää joitakin eh, erityisiä asioita, joiden kohdalla yritämme saada aikaan pientä edistystä. Kyse on pääosin parhaista käytänteistä, eh, tiedonvaihdosta, eli lainsäädännön suhteen pelkään pahoin, että tässä vaiheessa meillä on vain hyvin vähän mahdollisuuksia saada aikaan uusia oikeudellisesti sitovia sääntöjä VTOssa. Ainoa poikkeus, jossa tätä toivomme, on äh, VTO-uudistusaloitteen puitteissa, jota EU on edistänyt ja me olemme tehneet yhteistyötä joidenkin muiden valtioiden kanssa, esimerkiksi Japanin ja jopa Yhdysvaltojen kanssa, ja olemme yrittäneet ratkaista joitakin kysymyksiä, esimerkiksi pakotettu teknologiasiirto liittyvät kysymykset ja jotkut muut asiat, jotka olisivat tarpeen, jotta VTO toimisi jälleen. Sanoitte, että ei ole vetomuselintä. Kuten tiedätte, Euroopan unioni edistää sitä, että elin saataisiin jälleen toimintaan ja lisäksi EU yrittää saada aikaan vaihtoehtoista ratkaisua, jota voitaisiin soveltaa siirtymävaiheessa, kunnes vetomuselin saadaan taas toimintaan joten toivomme, että edistystä tapahtuu lähitulevaisuudessa näissä asioissa. Toivottavasti olen nyt vastannut suurimmalta osin kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Ja sitten tarvitaan, että kuullaan Viimeisimmät eivät tästä vetoomuselimestä. Nyt kohta kuusi on käsitelty loppuun paljon kiitoksia. Oikein kiinnostavaa. Ja kohta seitsemän tilanne trilogineuvotteluissa, joita on vain yksi käynnissä, ja se onkin ollut pitkään käynnissä. Se on tämä kaksoiskäyttöasetus. 13. marraskuuta Itrella oli viimeinen trilogi Suomen puheenjohtajakaudella. Mitään edistystä läpimurtoa ei voitu saada aikaan. Puheenjohtajamaa esit... leikki sukellusvenettä, sitä ei näkynyt. Tämä on ihan sekasotkua. Eli eurooppalaista valvontateknologiaa käytetään kolmessa maissa. Ja EU vie sitä, ja jäsenmaat vievät sitä ilman valvontaa. Joulukuun lopussa voitiin analysoida – Turkiin valvontaohjelmaa. Sitä katsotaan vastaan Turkissa ja he saavat selville, että saksalaiseen, siinä käytettiin saksalaista softaa hieman muunneltuna, jota oli valmisteltu 2016. Tämä oli aika uutta ja sitä yhä käytettiin. Minua todella hermostuttaa neuvosto. Se todella välttelee ratkaisujen käsittelyä. Eikä tällä hetkellä valoa näy tunnelin päässä. Keskustelen tästä huomenna Kroatian kauppaministerin kanssa. Meidän täytyy keskustella tästä Intassa ja meidän täytyy painaa päälle niin, että viiden kuuden vuoden jälkeen jälkeen, julki, kuusi vuotta julkilausuman jälkeen pitäisi löytää ratkaisu. Ja meidän esittelemmekin on paikalla. Not at. Niin. Minä en voi lisätä tähän kovinkaan paljon. Sanoit tärkeimmät asiat jo. Kuvasitte tilanteen. Halusin vain mainita, että äskettäin lamilainen, flanderlainen yritys myi ohjelman, joka liittyy tunteiden tunnistamiseen ja myi sen äh, liikenteen, anteeksi, tunnistamiseen myi sen Kiinalle. Ja kun kysymme, mit, miten, miksi tämä on mahdollista, yrityksen edustajat sanovat, että se ei ole kiellettyä. Näette tässä, miten kiireellinen tämä on. Voisin jatkaa tätä. On muitakin tapauksia, jossa eurooppalaista teknologiaa on käytetty vakavien ihmisoikeusrikkomusten yhteydessä. Muistan tapauksen, jossa henkilökohtainen ystäväni Iranissa joutui Tähän liittyy sukupuolista häirintää, kamalaa kitutusta ja muuta. And I think it's good. Tämä on todella vakava ongelma ja on tärkeää, että katsotaan Human Rights Watchin raporttia vuodelta 2020. Siinä todetaan, että Euroopan unioni on Brexitin myötä johtunut tilanteeseen, jossa on vastustusta, jota aiheuttava kansallisäätiö, että se on myöskin muuttoliikeongelmissa. Tätä kautta sen on vaikea saada aikaan voimakasta yhtenäistä toimintaa ihmisoikeuskysymyksissä, vaikkakin ihmiset ovat menneet kaduille osoittamaan mieltä ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion puolesta Algerissa, Sudanissa, Libanonissa, Irakissa, Boliviassa, Venäjällä ja Hongkongissa hyvin vaikuttavalla tavalla maailmanlaajuisissa protesteissa. Demokraattiset hallitukset ovat usein vastanneet vain hyvin valikoivalla ja laimealla tuella. Tässä selkeästi sanotaan, mitä on tapahtumassa tällä hetkellä. Tämä on häpeä, häpeä Euroopalle ja toivomme, että tilanne paranee seuraavan puheenjohtajavaltion aikana. Thanks a lot. Kiitos. Onko kommentteja? Helmut. Uh, just a question. Vain kysymys. Mikä nyt on? on valiokuntamme odotus ratkaisun saamiseksi? Mitä me nyt ehdotamme sille? Mikä olisi seurantaprosessi? No- Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia asettaa mitään seuraamuksia tai rangaistuksia neuvostolle. Keskustelemme uuden puheenjohtajavaltion kanssa asiasta. Ja tietysti jos ei tapahdu edistymistä, meidän pitää hyväksyä uusi päätösasema ja toivoa, että neuvosto sitten toimii. Uh, Kysymys on vain kourallisesta maita, jotka vastustavat sopimusta. Meidän täytyy painostaa näitä maita, jotta heidän vastarintansa päättyy. Kyllä enemmistöpäätös on tietysti mahdollinen neuvostossa. Aina on olemassa tämä ydinajatus, että lähestymistapana pitäisi olla tällainen yksimielisyys. Helmut, minä kysyin siksi, että perussopimusvaliokunnassa on samoja kokemuksia, kun on kysymys siitä, mitä oikeuksia on tehdä selvityksiä Euroopan parlamentilla, joten totta kai vaikka on laajakin enemmistö, niin on sekin näkemys siitä, että meidän pitäisi kääntyä Euroopan tuomioistuimen puoleen ratkaisun aikaansaamiseksi. Toivon, että keskustelussa ministerin kanssa huomenna ottaisimme tämänkin asian esille ja, ja viestittäisimme, että viime kädessä voimme ehdottaa, että Euroopan parlamentti kulkisi tuota teetä. Okay, I will mention that. Mainitsen asian. Ei ongelmaa. No niin, hyvä. Joten nyt me olemme todella etuajassa, koska kokouksen pitäisi alkaa vasta 17.30. Voimmeko pyytää poliittisilta, kysyä poliittisilta ryhmiltä, voisimmeko kenties aloittaa jo 17.15? Vielä yksi puhuja. Thanks, Um, just like to... Kiitos. Minulla on kysymys, en ole varma, onko tämä sitä kysymys vai ei. Huomenna äänetään EUn ja Vietnamin vapaakauppasopimuksesta. Ja tänään saavun toimistoon ja huomasin, että se on champagne lahja Vietnamin suurlähetystöltä ja minusta tämä on epäasianmukaista. Tuskinpa minä olen ainoa, joka tällaista lahjaa on saanut. Aion kohteliaasti palauttaa sen. Ja jos kollegat ovat saaneet samanlaisen lahjan kun tuntevat asian samoin, niin voisi lähettää tällaisen merkin, että tällainen lahja päivän ennen tärkeää äänestystä ei ole asianmukaista tässä valiokunnassa. Kiitos. Tuollainen lahja ei todellakaan ole mitenkään diplomaattisesti todella erinomainen toimii, mutta olen vakuuttunut siitä, että kukaan jäsenistä ei ole sellainen, että tällainen pullo vaikuttaisi häneen. Ymmärrän kuitenkin täysin teitä. I don't think that conventions of polite... En usko, että kohteliaisuuden pitäisi ehkäistä meitä tekemään selväksi, että on epäasianmukaista laittaa tällaisia lahjoja, jotka voivat luoda sellaisen vaikutelman, että vaikut, odottamista tapahtuu, koska epäilemättä tällaisia lahjoja tällä hetkellä annetaan siinä odotuksessa, että jonkinlaista vaikutusta sillä voisi olla. Tuon pullon huomenna valiokunnan kokoukseen palattaakseni kohteliasti. Kiitos. Poliittiset ryhmät, selvittäkää tilanne koordinaattorin kanssa, että voisimme aloittaa kello 17.15 kenties jopa hiukan aikaisemmin. Kiitos.